Seuraavana esityslistassa Sergio Koferatin mietintö osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen, hallinto ja ohjausjärjestelmän koskeva selvitys. Annan puheenvuoron esittelijälle. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan ensiksi kiittää kollegoita, jotka ovat auttaneet tämän mietinnön laatimisessa ja osallistuneet siihen Nämä eivät ole mitään rituaalin omaisia kiitoksia. He tietävät itse kyllä, että tämä oli ollut vaikea ja pitkä tie. Äänestystä lykättiin ensin valiokunnassa, sen jälkeen kun valiokunnassa oli äänestetty, se lähetettiin täysistuntoon kokouksen päätöksellä. Kesäkuussa oli tarkoitus äänestää täysistunnossa, mutta sitä luuka lykättiin heinäkuulle ja lopulta huomenna tarkoitus olisi äänestää. Aika on mennyt, mutta uskon, että tämä oli ihan viisas ja ratkaisu. Näin pystyttiin vielä pohtimaan näitä monimutkaisia ja ristiriitaisia asioita perusteellisesti. Ja niihin oli jo esitetty aivan oikeutetusti erilaisia mielipiteitä. Haluaisin kiittää Jurin varjoesittelyitä Olle Ludvigsonia, joka oli Ekonissa esittelijänä ja hänen, halusin kiittää myös hänen kollegoitaan. Ennen kuin menen lyhyesti direktiivin sisältöihin, haluaisin vielä sanoa yhden asian komissiolle. Olen sitä mieltä, että tämä direktiivi on osa suurempaa kokonaisuutta, jolla olisi tehokkaasti ja kunnolla määriteltävä eurooppalaisten tulevaisuuden yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmä. Tämähän oli jo Jacques Delorsin vihreässä kirjassa hahmoteltu vuonna 1993. Nyt työs, teemme työtä juuri siihen suuntaan, jolle hän tietä viitoitti. Tämä on aika myönteinen tilanne. Nyt olemme huolissamme osakkeenomistajista, sitä pitäisi siirtyä sidosryhmiin niin, että annetaan yritykselle se sosiaalinen ulottuvuus, josta tuolloin komission puheenjohtaja puhui omassa ehdotuksessaan. Odotankin komissiolta jatkossa tämän tyyppisiä ehdotuksia, jotka liikkuisivat tuohon mainitsemani suuntaan. Olemme nyt määritelleet todella yritysten pitkäaikaisen toiminnan osakenomistajien osalta ja lisätty avoimuutta tietyissä yrityksen hallintoon liittyvissä keskeisissä kysymyksissä. Olemme päässeet sopimukseen, ja tämä on hyvin tärkeä asia, siitä, että yritykset voivat tunnistaa osakkeenomistajansa. Puhun nyt tietenkin julkisesti notaaritoista yrityksistä. Täällä on myös toimia, joilla, mahdoll- joilla helpotetaan osakkeen omistajien äänestysmahdollisuuksia. Tämä liittyy demokratiaan, mutta myös tehokkuuteen, minkä tahansa yrityksen toiminnan tehokkuuteen. Myös tietojen siirtyminen välittäjäketjussa tulee, tehostamaan, tulee tehostumaan ja näin tiedetään myös paremmin osakkeenomistajien työstä. Sitten täällä on toimenpiteitä, mikäli ne asianmukaisesti toteutetaan, ne voivat lisätä avoimuutta yhteisösijoittajien ja omaisuus, omaisuudenhoitajien yritysten välillä. Tällainen, tällainen vaikuttamispolitiikka voi määritellä yrityksessä kun tulokset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja näin vältetään riski, jonka mukaan niitä käytettäisiin vain rahoituksen tarpeisiin. Sitten no, täällä on toimenpiteitä, joilla lisätään lisätään neuvonantajien toiminnan avoimuutta. Tämä on hyvin keskeinen elementti. Sitten olemme saaneet lisää avoimuutta komission ehdotuksen mukaisesti. Tämä on hyvä toimi edelleen lähipiiritoimia, niitä on valvottava ja niihin tarvitaan niin niiden niin on oltava kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia. Parlamentti tekee muutosehdotuksia niin, että otettaisiin huomioon kansalliset erot kuitenkin niin, että niiden takia ei kyseenalaistettaisi Euroopan politiikan yhtenäisyyttä. Sitten johtoa koskeva kysymys. Olimme tässä samoilla linjoilla, mutta, mutta erimielisesti Sitäkin löytyy, mutta löysimme lopulta ratkaisun ja asakkeen omittajat äänestävät, mutta äänestys voi olla sitova tai ei sitova riippuen tilanteesta ja jokukin maa voi tehdä päätökset yksin. Sitten lopuksi maakohtaiset kertomukset, verokierron estäminen, siinä on hyödynnettävä uusia välineitä. Tällainen vuotuinen julkisten noteerattujen yritysten kertomuspolitiikka on yksi näistä me olemme käyttäneet tätä osakeomistajia koskevaa direktiiviä ensimmäisenä lainsäädännöllisenä mahdollisuuden, joiden kautta voidaan päivittää tilinpitodirektiiviä. Haluaisin vielä kiittää kaikkia työhön osallistujia ja nyt tietenkin mielelläni kuuntelen teidän huomioita. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana komission nimissä komission jäsen Jourova. Then honorable members, let me... Kiitos hyvä puhemies, hyvät edustajat, kiitos kiinnostuksesta tätä ehdotusta kohtaan. Ja haluaisin lyhyesti nyt muistuttaa, mikä aikomuksemme oli, kun esitimme tämän ehdotuksen. Rahoituskriisi iski talouteen ja joihinkin valtioistamme kovasti. Rakenteelliset heikkoudet yhtiön hallinnoinnissa olivat ilmiselviä ja lyhytnäköisyys on ollut tärkeässä roolissa – kriisin aiheuttamisessa ja syventämisessä. Tämä direktiivi on yksi niistä toimista, joilla haluaisin puuttua näihin, puuttua näihin heikkouksiin EU-tasolla. Me haluamme tällä saada EUn takaisin kestävän kasvun tielle. Viime vuosina pääomamarkkinoita ovat ajaneet nopeat kaupat eikä tietoinen tietoinen sijoittaminen, sitoutunut sijoittaminen, jopa eläkerahastojen kaltaiset sijoittajat, joiden tarkoituksena on taata pitkäaikaiset tuotot, ovat siirtyneet lyhytnäköisyyteen. Meidän pitää kannustaa pitkäaikaista sijoittamista ja pitkäaikaista osakkeenomistajien sitoutumista ja vaikuttamista. Tämä tarkoittaa myös maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempiä yrityksiä. Me uskomme, että yhtiöiden hallinnoinnin parantamisella me antaisimme sijoittajille välineitä suojella oikeuksiaan. Tämä tekisi eurooppalaisista yrityksistä houkuttelevampia sijoittajille. Minä haluaisin kiittää herra Koferaatia ja kaikkia varjoesittelijöitä ponnisteluista parlamentin kannan muodostamisessa. Olen tyytyväinen kompromissiin ja komissio on valmis lähtemään neuvotteluihin lainsäätäjien kanssa. Nyt haluaisin puhua hieman tarkistuksesta. Ensinnäkin avoimuusvelvoitteet yhtiöille veroasioista ja veropäätöksistä, eli niin sanottu maakohtainen raportointi. Kuten parlamentin jäsenet tietävät, komissio on sitoutunut taistelemaan aggressiivista verosuunnittelua ja verokiertoa vastaan ja aikoo tarkastella, olisiko tiettyjen yhtiöiden yhtiötietojen julkaiseminen tarpeen. Olemme eh, julkaisseet nyt julkisen kuulemisen, joka, jonka tulokset otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa, joka saadaan aikaiseksi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Toiseksi, mitä tulee toimiin, jolla kannustetaan osakenomistajien vaikuttamista paremmilla äänioikeuksilla. komissio on samaa mieltä kyllä tavoitteesta, mutta miten tämä voitaisiin parhaiten saavuttaa? Meidän pitäisi välttää sijoittajien estämistä ennen kaikkea rajat ylittävissä toimissa. Pitäisi, pitäisi kannustaa eurooppalaisiin yrityksiin sijoittamista, eikä pitäisi myöskään jättää huomiota vähemmistöosakeomistajien ja sitten lähipiirin toimet. Komissio tietää, että komission ehdotus, alku, alkuperäinen ehdotus ei ole hyvä, tullut hyväksytyksi. Minä uskon, että me tarvitsemme sisämarkkinoilla yhdennettyjä sääntöjä lähipiirin toimista. 40 prosenttia toimista on rajat ylittäviä toimia ja lähipiirin toimit saattavat johtaa pirstaloitumiseen. Kiitos paljon. Thank you very much. And now Mr. Kiitoksia sitten edustaja Ludvigson. Kiitos puhemies. Minä suhtaudun positiivisesti näihin toimenpiteisiin, joista me nyt puhumme. On aivan oikein, että stimuloidaan institutionaalisia investoijia ja muita osakkeenomistajia, että he aktiivisemmin ja pitemmällä aikavälillä osallistuvat yritysten kehittämiseen. Erityisen tärkeää on helpottaa aktiivista omistamista ylitse rajojen. Toimenpidepaketin pitäisi lisätä osallistumista ja sitä kautta saada yritykset toimimaan paremmin. Erityisen ilahduttavaa on, että meillä on nyt laajaa tukea parlamentissa parantaa avoimuutta rajat ylittävissä yrityksissä. Se, että laajennetaan vaatimuksia maakohtaisista raporteista kaikille sektoreille, on luonnollinen ja tehokas uudistus. Kysymys on siitä, että annetaan osakkeenomistajille omistajille parempaa tietoa ja osallistumista ja että voidaan myös paremmin estää korruptiota, veropetoksia ja aggressiivista verosuunnittelua. Tämä on kysymys, jota parlamentin tulee painottaa tulevissa kolmikantaneuvotteluissa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ludvigson, joka puhui talousasianvaliokunnan nimissä. Nyt poliittisten ryhmien edustajat, edustajat Zviefka panie przewodniczący! koleżanki i koledzy! dużo czasu i dużo wysiłku. arvoisa puhemies hyvät naiset ja herrat tästä asiasta on keskusteltu jo pitkään mutta se oli kovin hyödyllistä koska lopputulos on kovin mielenkiintoinen. tämä on tärkeä keskustelu ei ainoastaan tämän asiasisällön takia vaan myös siksi että tähän liittyy paljon kiinnostavia kysymyksiä erityisesti ottaen huomioon uudet lainsäädäntöasetukset, tämä, nämä kaikki yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiin liittyvät asiat ja muut. Ja tämä pätee moniin yrityksiin yhteismarkkinoilla ja tärkein kysymys on se, että koska ihmiset ovat tyytyväisiä työpaikkoihin, joita heillä on, ja toiseksi, miten kohtelemme EU-ssa e toimivia sijoittajia ja yrittäjiä, miten varmistumme, että meitä ei huijata tai että työntekijöitä ei riistetä. Meidän tulisi katsoa asiaa vähän toisesta näkökulmasta ja olla rakentavia ja säännellä markkinoita sillä tavalla, että emme millään tavalla estäisi talouskasvua, vaan annamme sille pikemminkin kannustimia. Ja vihdoin saisimme aikaiseksi sitä talouskasvua, jota jo vuosikausia olemme hakeneet. Vapaat markkinat ovat toinen avainsana tässä asiakokonaisuudessa, koska täytyy miettiä, että missä ne uudet työpaikat luodaan. Onko se parlamentti tai komissio tai jäsenvaltiot, jotka näitä työpaikkoja luovat. No ei todellakaan, vaan yritykset ja yrittäjät luovat näitä työpaikkoja. Erityisesti PK-yritykset vastaavat 90 prosentista uusia, uusista työpaikoista. Me emme voi aliarvioida näiden merkitystä, eikä tässä pidä nähdä yrityksiä vain työntekijöiden riistäjinä. Ja sitten pitäisi tarkastella huolellisesti johtajien palkitsemista ja niihin liittyviä järjestelmiä. Osakkeenomistajilla pitäisi olla valta valita, kuinka he palkitsevat johtajat ja hallituksen jäsenet. Tässä mietinnössä on useita hyviä elementtejä ja haluaisin kiittää kollegoita valiokunnassani siitä, että pitkän keskustelun jälkeen olemme päässeet näin pitkälle ja tänä päivänä meillä on asiakirja edessämme, jota voidaan käyttää neuvotteluissa neuvoston kanssa. On selvää, että neuvotteluista ei tule helppoja, koska mielipideerot ovat suuria, mutta on tärkeää, että me olemme nyt selkeästi lähestymässä tätä asiaa ja meidän täytyy olla hyvin proaktiivisia, jotta asioissa päästään eteenpäin. Edustaja Regner. Kiitoksia puhemies. Haluaisin erityisesti kiittää Sergio Cofferatia. Hän on tehnyt erinomaista työtä tässä mietinnössä tilanteessa, joka joskus oli kaikkea muuta kuin helppo. Ja tämä direktiivi luonnos yhdessä e, varjoesittelijöiden kanssa ja kaikki niiden kanssa, jotka rakentavasti osallistuivat, niin hän on sitä direktiiviehdotusta huomattavasti sisällöllisesti parantanut. Me oikeudellisten asioiden valiokunnassa teimme e, monia asioita, joita on saatu aikaan parannuksia avoimuuden e, Ähm, ähm, yritysten vastuun ja verolainsäädännön noudattamisen suhteen. Me saavutimme sen, että tärkeät äh, tiedot hallituksen palkkioista ja riski äh, äh, alttiista mm, riskialtista toimista pitäisi e, e, ilmoittaa osakkeen omistajille. Nyt EPPlle e ja Aldelle viesti, teidän täytyy herätä. Me tarvitsemme enemmän mm, työntekijöiden osallistumista. Tähän mennessä yhtiökokouksen piti vähintään kolme vuoden sisä, päättää palkitsemisjärjestelmästä. Tällä tavoin yritetään vahvistaa Ähm, osakkeenomistajien ähm, valtaa, mutta tällä tavoin vähennetään muiden sidosryhmien ja työntekijöiden vaikutusvaltaa. Ja he ovat kuitenkin kiinnostuneita yrityksen kestävästä ähm, hyvinvoinnista, joten meidän tarkistuksillamme, SNDn tarkistuksilla, tätä osaa vahvistettiin huomattavasti mietinnössä. Tässä tekstissä on eräs asia, joka on erittäin tärkeä myös taksivaliokunnan työn kannalta, nimittäin toimenpiteet, joilla torjutaan veronkiertoa. Ja äh, tässä äh, puhuin tästä maakohtaisesta raportoinnista, joka on niin tärkeä. Se tuo lisää valoa äh, pimeään. Myös tässä mietinnössä se on aivan oikealla paikalla. Nämä velvoittava maakohtainen raportointi merkittävistä tiedoista on meidän ryhmällemme erittäin tärkeä asia ja sitä pitäisi aina vain korostaa. On kyse yritysten hyvästä maineesta, joka on pelissä, mikäli nyt painostus lisääntyy, että se toimii korrektisti ja siksi meidän täytyisi tätä mahdollisuutta aina hyvän, hyödyntää. Nyt voimme tehdä oikeat päätökset verotuksellisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Kiitoksia. Minä yritän olla joustava, mutta älkää nyt väärinkäyttäkö joustavuuttani, koska meillä on on puheajat, joista pitää no-, noudattaa. Hei, edustaja Messerschmidt. Kiitos puhemies. Säännöt pitäisi olla yhtäläiset kaikille yrityksille, mutta tämä pöydällä oleva ehdotus menee vielä pidemmälle. Se menee paljon pidemmälle kuin mikä on järkevää, paljon pidemmälle kuin mitä me Euroopan parlamentissa meidän pitäisi tehdä. Kysymys sidosryhmistä tai näistä palkkioista palkitsemisista. Kaikki nämä vaikuttavat suunnattomasti yri johtamiseen. Mielestäni tämä ehdotus pitää sisällään asioita, tarkoittaa sitä, että julkisesti, noter, julkisesti noterattujen yhtiöiden pitää omata lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita tulostensa suhteen. Tämähän voi todeta myös Pohjoismaissa, Tanskassa tai Norjassa. Siellä on säännöt ja voidaan luottaa myös siihen, että tämä toimii pitkällä aikavälillä. Me, aio, me emme aio tänä päivänä tukea tätä mietintöä. Me aiomme äänestää tyhjää. On välttämätöntä, että meillä on hyvät puitteet. Me olemme menneet aivan liian pitkälle tässä. Edustaja Wikström. Allow me first of all to thank Aluksi haluaisin kiittää herra Koferatia ja kaikkia muita kollegoita tekemästään kovasta työstä ja hyvästä yhteistyöstä tämän tärkeän lainsäädäntöehdotuksen parantamisessa. On hienoa, että olemme saaneet aikaan kompromissin Euroopan parlamentin keskuksessa on saatu yhteen kaikki poliittiset voimat. Tämä on hyvä asia ja on toki tarkoittanut sitä, että jokaisen on täytynyt tehdä myönnytyksiä kompromissihengessä. Näitä on tehty useissa kohdin, mutta uskoisin, että lopputulos on kaikkien hyväksyttävissä. Liberaaliryhmä on ollut erityisen huolissaan siitä, että tämän pitää tämän direktiivin todella pitää osakkeenomistajien valtaa lisätä, että he voivat käyttää oikeuksiaan erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa, byrokratiaa pitää purkaa ja niin edelleen. Täytyy muistaa se, että eurooppalaiset yritykset eivät kukoista, mikäli niihin kohdistuu liikaa sääntöjä ja byrokratiaa. Meidän täytyy sen sijaan luoda hyvä liiketoimintaympäristö, jossa yritykset voivat keskittyä ydintoimintoihinsa me voimme luoda osakkeenomistajien pitkäaikaista sitoutumista yrityksiin ainoastaan sillä tavalla, että luomme sille edellytykset. Osakkeenomistajilla pitää olla pääsy asianmukaiseen tietoon, mutta sitten heidän vastuullaan on sitoutua yrityksiin tai ei. Jos tällaista sitoutumista ei luontaisesti tule, niin sitä ei voida ulkopuolelta määrätä. Minusta mietintö ja sitten komission ehdotukset siitä, että palkitsemisjärjestelmän pitää olla yksityiskohtainen ja että palkitsemiskertomus pitää julkaista. Tämä on vähimmäisvaatimus, mutta se on kyllä aika populistinen luonteeltaan olisi ollut hyvä, että tässä olisi poistettu vielä enemmän. On toki hyvä, että kompromissiehdotuksessa on tuotu esille niitä avainkohtia, jotka ongelmallisia olivat. Tänä päivänä olen paljon luottavaisempi tämän asian suhteen ja olen pyytänyt ryhmääni antamaan tukensa tälle mietinnölle ja odotan, että trilogikeskustelut jatkuvat. Tämä on direktiivi, jota tarvitaan ja siinä nimenomaan keskitytään osakkeenomistajien oikeuksiin eikä velvoitteisiin. Se on hyvä asia. Alkaa. Seuraavaksi edustaja Mastal. Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové, paní komisařko. Projednáváme dnes návrh na revizi dvou směr. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Je navrhované právní úpravy by měla... Tämä nykylainsäädäntö tarkoittaa sitä, että haluaisimme motivoida osakkeenomistajia, että he sitoutuvat pidemmällä aikavälillä yrityksiä, johon ovat investoineet. Tämä finanssikriisi, niin kuin komission edustaja sen arvioi, on saanut aikaan sen, että osakkeenopistajat ovat päätyneet enemmänkin lyhyen aikavälin riskin poistamisiin ja haluavat pikemminkin hyötyä lyhyemmältä aikaväliltä. On painotettu avoimuutta yrityksen toiminnassa, halli, osakkeenomistajien yhtiökokouksessa. Ja tämä pitäisi saada koko Euroopan tasolle. On erittäin tärkeää tämän ryhmäni kannalta, että mainitaan myös maakohtaiset raportit, country by country reporting, Tämä pitäisi, meidän pitäisi ratkaista tämä verotuksen korottamisongelma mahdollisimman nopeasti. Honorable Durand. Edustaja Durand. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kun halutaan tehostaa nä- tätä direktiiviä näillä ehdotuksilla, komissio on halunnut sijoittaa nämä pitkän aikavälin investointikysymykset tähän. Se on erittäin loistava ajatus, koska Euroopan talous kärsii nyt siitä siitä pysyvästä kitatista ja lyhyen aikavälin pakkotuottamisesta, hyödystä ja voitoista. Niin kuin te ehdotitte, niin kuin te olette tehneet kaikille sidosryhmille, osakkeenomistajille, mutta myös palkansaajille, jotka muodostavat tämän yrityksen rikkauden. Tämä on loistava asia. Se on kuitenkin riittämätön. Piti mennä vieläkin pidemmälle tässä asiassa, koska tämä ei ollut tarpeeksi avointa ja läpinäkyvää. Se on ikään kuin jonkunlaisen sumuverhon alla useita löyt, sieltä löytyy useita kerroksia. Ei ollut ihan selvää eh, vihreille esimerkiksi, että avoimuuskysymyt oltaisiin voitu viedä eh, verotuksen optimisoimiseksi, jos nyt käyttää kiertoilmaisua. Tässä voitaisiin edetä. LuxLeaksin skandaali osoitti meille kaikille selvästi sen, että hälytyskellot, joita oli jo soitettu usean vuoden ajan vihreiden toimesta, olivat sen luonteisia, että meidän oli pakko antaa vastauksia. Miksi? Sen takia, että tämä niin sanottu verotuksen optimisointi on ihan suora hyökkäys lojaalia kilpailua vastaan. Silloin voidaan valita tämä verotuksen optimisointi siellä, missä PK-yritykset voivat toimia, missä nämä niin sanotut vapaan ammatin harjoittajat eivät aina voi sitä kaikista edullisimmin tehdä, niin kuin koferaati. Minä haluan onnitella koferaatia, hän on tehnyt laadukasta työtä. Koko ryhmä on toiminut hyvin. He ovat pyrkineet synteisiin toimijakseen siten, että parlamentti todella kiinnostui löysi tästä, että tässä olisi yleiset edut painavampia kuin kansalliset tai yksityiset edut tai verotukselliset edut, jotka painavat paljon rikkaimpien jäsenvaltioiden vaakakupissa kuin myös äh, va- va- äh, rikkaiden konsernien vaakakupissa mm, haluan sanoa Roa Tissanille ja herra Moskovicille muun muassa, tukekaa tätä parlamenttia. Me voisimme tukea Voisimme muuttaa toimintasääntöjä, me voisimme toimia yhdessä siten, että Eurooppa olisi avoimempi ja, ja loppujen lopuksi voisimme lopettaa joidenkin ryhmittämien etuoikeudet, jotka tuo, toimivat Euro- yleistä eurooppalaista etua vastaan. Onorevole Ferrara. Edustaja Ferrara. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Kofferaatia kovasta ja hyvästä työstä, jota hän on tehnyt. Huomenna parlamentilla on mahdollisuus hyväksyä mietintö, joka voisi olla käännekohta yritysten hallinnoinnissa, ainakin mitä tulee eettisyyteen. Et- Ähm, ja vastuuseen. Me haluamme tiukkoja sääntöjä äh, liittyen vastuuseen, valvontaa, mitä tulee johtajien palkitsemiseen ja että valvotaan heidän ähm, toimintaansa. Tärkeää on tämä periaate, että voitaisiin palkita äh, eettisesti vastuulliset johtajat perustuen ohjelmiin ja tuloksiin, joita on saavutettu yritysten yhteydessä yhteisvastuun, yritysten yhteiskuntavastuun osalla. Lisäksi on tärkeää torjua veronkiertoa ja esimerkiksi se, että yritysten täytyy ilmoittaa, mihin maahan ne maksavat veronsa. Tästä hyötyvät erityisesti kansalaiset, vakavasti otettavat eettisesti vastuulliset yritykset ja Euroopan talousjärjestelmä tästä taakkaa koituu äh, keinottelijoille, jotka ovat aiheuttaneet kriisin, josta Eurooppa vieläkin on toipumassa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Brioi. Merci, monsieur le président, Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Talouskriisi on osoittanut, että pankit etsivät lyhytaikaisia voittoja halutaan nopeasti voittoja ja sitten kannattavuuden ja pitkän ajan tulosten peru, äh, hin, kustannuksella ja tässä tällainen toiminta uhkaa yritystemme vakautta. Ja tässä tarkoituksena on nimenomaan lisätä osakkeenomistajien sitoutumista ja osallistumista hallintoon ja ohjaukseen. Tämä direktiivi vaatii myös läpinäkyvyyden lisäämistä sijoittajien ja osakkeenomistajien suuntaan. Tämä ehdotus menee oikeaan suuntaan, mutta eivät tarpeeksi pitkälle, koska on naivia ajatella, että tämä ehdotus paremmin sääntelisi kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Ainoastaan hyvin laaja yhteinen sopimus jolla voitaisiin rahoitustransaktioita verottaa, täyttäisi nämä tavoitteet. Eli pitäisi näitä rahoitussiirtoja verottaa. Kiitos ja seuraavana edustaja Voss. President. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komissio komission jäsen. Meillä on Euroopassa jo moderni, vahva yhtiöoikeus niin, että komission ehdotus tällä alalla ei voinut luvata kovinkaan paljon. Minun mielestäni liian vähän otettu otettiin huomioon kansalliset järjestelmät ja osakkeenomistajien oikeudet siellä, eikä vähimmäisosakkaiden suojaakaan riittävästi ratkaistu. Mutta mietintö sellaisen kuin se minun valiokunnassani niin oli on tilannetta vain huonontanut. Kun ajatellaan parempaa lainsäädäntöä, niin me emme tällaista oikeastaan enää halua. Mm, me emme voi luoda vahvoja yrityksiä, kasvua sitä kautta, että vahvistamme osakkeenomistajien oikeuksia kohdistetusti ja annamme yrityksille vielä enemmän tehtäviä. Ei ole mitään sitä vastaan, että on dualistisia osakkeenomistusjärjestelmiä ja että mm, johdon palkkauksiin liittyviä kysymyksiä ei pitäisi yhtiökokouksen avulla ainakaan rajoittaa. Nyt varjoesittelijöiden erinomaisen työn kautta äh, olemme saaneet erittäin hyviä kompromisseja. Mm, nyt äh, osakkeenomistajien mahdollisuuksia vahvistetaan, mutta kansallisia lainsäädäntöä ei kierretä. Maakohtainen raportointi on mielestäni ongelmallinen. Tämä direktiiviehdotus on väärä paikka sille ja vaarana on se, että meillä on maakohtaista raportointia, joka on erilaista eri säädöksissä. Kiitoksia. Honorable Howitt. Edustaja Howitt. Thank you very much, President. Like Kiitos herra puhemies. Kuten muutkin kollegat, on hyvä, että tässä maakohtaista raportointia perään kuulutetaan. Tämä lisää verotuksen oikeudenmukaisuutta, mutta tämä yhteiskuntavastuu, raportointi, niin minusta tämä on asia, joka kuuluu myös hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään. On tärkeää, että vastuuta lisätään, koska sen puuttuminen oli juuri talouskriisin syy ja se on kestävyyden ennakkoehto. E, pyritään pitkäaikaiseen osakkeenomistukseen, se on hyvä ja tätä pitää direktiivillä nimenomaan kannustaa, jotta sitten voidaan olla mukana myös YK kansainvälisen ohjelman linjoilla, mitä tulee siis globaaliin, globaaliin sopimukseen ja siihen liittyviin järjestelmiin. On hyvä, että tässä, tai tässä on otettu hyviä esityksiä mukaan ja se, että voidaan sitten palkita johtajia ei ainoastaan kannattavuudesta, vaan myös kestävyydestä. Se on hyvä avoimuus koko investointiketjun läpi ja kaikki ylipäätään tiedonvaihdon parantaminen. Ja on, on ikävää, että UK hallitus pitää tätä liian määräilevänä. On tärkeää, että institutionaaliset sijoittajat osallistuvat yrityksen toimintaan, erityisesti yritys- ja ympäristöasioissa ja sosiaalisissa asioissa, ja on tärkeää myös pitää huolta siitä, että EU-lainsäädäntö, joka ei, ei liity taloudelliseen raportointiin, myös asetetaan täytäntöön. Edustaja Fox. Kiitoksia. Minä tuen osakkeenomistajien osallistumista ja lisää avoimuutta, mutta mielestäni tämä mietintö on mennyt liian pitkälle, koska se asettaa liikaa taakkaa yrityksille. Artiklat 3F, G ja H vaarantavat luottamuksellisen tiedon ja sillä ei ole mitään selkeää hyötyä eh, julkisuudelle. Ja miksi eh, miksi omaisuudenhoitajan eh, tehtävä ei olisi instituutioiden riskin vähentäminen. Mm, nyt olen iloinen, että olemme palaranneet tähän komission lähestymistapaan ja olen eri mieltä siitä, että jäsenvaltiot voisivat ottaa lisätoimenpiteitä pitkän aikavälin osakkeenomistajien tukemiseen. Kai osakkeenomistajien oikeuksien pitäisi riippua heidän osakkeidensa määrästä eikä siitä, kuinka kauan heillä nämä osakkeet on ollut ja maakohtainen raportointi, eh, sitä ei voida hyväksyä. Se ei mitenkään liity osakkeenomistajien oikeuksiin, eh, eikä ole hyväksyttävää, että vasemmisto yrittää ottaa tämän asian mukaan eri kohdissa. Sen sijaan meidän pitäisi edistää sitä työtä, jota G20 ja OECD ovat jo tehneet. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Borgetio. Puhemies Esittelijä on varmasti tehnyt paljon työtä, mutta olemme vielä kapassa siitä, että pääsisimme todelliseen taloudelliseen demokratian erityisesti yhtiökokouksissa, eh, eh, että siellä olisi edustettuna myöskin pienosakkaat, ainakin kolmasosana hallintoneuvostossa. Miksi ei luotaisi tällaisia ennakkovaaleja, jotta äh, voitaisiin todella saada pienosakkaiden oikeudet etiin, jotka usein edustavat työntekijöitä ähm, säästäjiä, säästäjiä meidän täytyisi myöskin rangaista sellaisia johtajia ja yrityksiä, jotka ehkäisevät tämän tai rajoittavat tätä laillisuuden mahdollisuudessa. Lisäksi pitäisi lisätä avoimuutta taseisiin ja samalla ottaa huomioon erot, joita vielä on jäsenvaltioiden välillä. Se on varmasti tärkeää. Kaikki tämä voisi auttaa siihen, että kansalaisilla, sijoittajilla ja kuluttajilla, myöskin ähm, yhteisösijoittajilla olisi enemmän luottamusta ja tällä tavoin voitaisiin rajoittaa sitä läpinäkymättömyyttä, joka ympäröi erityisesti monikansallisia yrityksiä. Edustaja Becker, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvon kollegat. On hyvä, että tämä tärkeä mietintö on nyt edessämme. Tässä tavoitteet ovat erittäin hyvät, että pyritään kannustamaan osakkeenomistajia pitkäaikaiseen vaikuttamiseen. Ja tässä asiassa on ollut paljonkin positiivista kehitystä sitten viime täysistunnon. Lainsäädäntöehdotukset ovat parantuneet. Ja erittäin hyvä on se, että perinteiset hallintoneuvostorakenteet rakenteet ja hallitusrakenteet säilyvät. Ja tässä on, on korjattu näitä kohdassa 27 ja mielenkiintoista on se, että myös sosiaalisesta sosialistiryhmässä oli pyrkimyksiä siihen, että hallintoneuvosto, joka meillä on hallin, hallinnollisesti tai lainsäädännöllisesti vaadittu elin, että hallintoneuvostollekin annettaisiin valtaa tutkia johdon palkkoja. Ja tämä on mielestäni parempi pysyäkin hallintoneuvostossa tämän valvontavallan kuin yhtiökokouksessa. Ja tämä, tämä poikkeus on oikein hyvä. Sitten mitä tulee osakkeenomistajien tunnistettavuuteen, niin tässä pitää pitää silmällä myös perinteisiä rakenteita ja mitä tulee maakohtaiseen raportointiin, emme me tätä periaatteellisesti hylkää, mutta tässä pitää pitää huolta siitä, siitä että tämä ei johda kansallisiin byrokraattisiin sääntelyjärjestelmiin, ja tämä on asia, johon pitäisi erityisesti trilogissa kiinnittää huomiota. Honorable Steinbrück. Edustaja Steinruck, olkaa hyvä. Sergio Cofferati. Sergio Cofferati on huomattavasti parantunut komission ehdotusta. Tämä nyt meillä edessä oleva mietintö lisää avoimuutta yrityksen johdossa. Kun valitettavasti tämä teksti, kun on kyse äm, osallistumisoikeudesta, ei mene riittävän pitkälle. Kysymys kristillisdemokraateille ja liberaalille. Miksi te niin kovasti vastustatte sitä, että työntekijät voisivat osallistua päätöksentekoon. Nimenomaan työntekijät ovat erityisen eh, kiinnostuneita siitä, että yrityksen tulevaisuus on vahva. Mm, eh, epäilyttävää on myös se, että yhtiökokous pörssiyrityksissä eh, joutuisi äänestämään kolmen vuoden välein sitovista, sitovasta palkitsemisjärjestelmästä. Tästä tulee tasapainon ongelma. Se siirtyy yksipuolisesti osakkeen omistajille ja lyhytnäköiset osakkeenomistajat voivat tällä tavoin lyhyellä tähtäimellä vaarantaa yrityksen tulevaisuuden. Kiitoksia. Täällä on sininen kortti teille. Haluatteko vastata? Ei, että edustaja ei halua vastata. Edustaja von Storch wir reden heute... Niin, tänään puhutaan yritysten verosalaisuudesta. Vasemmisto haluaisi poistaa verosalaisuuden ja, ja näin ollen kaikkien pitäisi saada tietoa siitä, että mitä kukin maksaa veroja missäkin maassa. Eivät yritykset ole vastuuvelvollisia kansalaisille, ainoastaan verovirastolle. Yrityksilläkin on oikeus tietosuojaan ja verosalaisuuteen. Ja tässä on tuotu muka valoa pimeyteen, mutta ei tämä aivan näin ole. Suomessa yritysverosalaisuutta ei ole ja ja jokainen suomalainen voi verotiedoista lukea, kuinka paljon kukin on ansainnut ja maksanut veroja. Tätä pidetään kansallisena kateuden päivänä, kun tämä julkistetaan aina kerran vuodessa. Ja minä vastustan näitä ehdotuksia molempia. Edustaja Liberton. Merci, monsieur le Kiitos, arvoisa puhemies. Tämä teksti pyrkii moittamaan talouskapitalismi vastuullisella kapitalismilla. Sillä, sillä siinä investoija säilyttää osakkeensa paljon pidemmän aikaa ja silloin hän ei pyri saamaan lyhytaikaista voittoa. Tässä tekstissä pyritään nimenomaan paikantamaan osakkeenomistajat. Niiden paikantaminen on hyvä asia ja samalla saadaan jokaiseen yritykseen tällainen luettelo osakkeenomistajista, joka on läpinäkyvyyden kannalta hyvä. Mutta jos haluaa katsoa tätä listaa läpi, ei se aiheuta lisäkuluja. Tässä tekstissä halutaan korvata osakkeenomistajille jotakin, jos he säilyttävät osakkeensa yli kahden vuoden ajan. Silloin heillä on kahden äänen oikeus. Se on hyvä ajatus, jos hyödynsaaja, edunsaajan valtio tai palkansaajat, koska silloin voidaan, yrity, voidaan myös paremmin valvoa ulkomaisia yrityksiä. Tämmöinen kaksoisäänestys on myös taloudellista patriotismia. Herr Schwab. Edustaja Schwab. Grazie Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin ensinnäkin sydämesti kiittää niitä kollegoja, jotka ovat osallistuneet kompromissin luomiseen eh, siitä, että oli mahdollista päästä yhteiselle linjalle, erityisesti varjoesittelijä Tadeusz Trievkaa, mutta myöskin esittelijä Sergio Kofferatia haluaisin tästä sydämesti kiittää, koska minä olen vakuuttunut siitä, että tämä tavoite, että meillä olisi kestävä yrityksen kehittyminen ja menemään avoimuutta, se yhdistää meidät kaikki puoluerajat ylittävästi. Eh, kysymys kuuluu vain, eh, kuinka pitkälle pääsemme tässä tällä direktiivillä. Ja tiedän, että esittelijälle ja monelle täällä parlamentissa on yksi iskusana tässä, nimittäin maakohtainen raportointi. Minä en ole tässä asiantuntija, mutta äh, taksevaliokunnassa meillä oli vero-oikeusprofessori viime viikolla, joka kertoi meille, että myöskin tässä maakohtaisessa raportoinnissa, hyvän hän tuli äh, UKsta, mutta äh, hän kyllä varmaan puhui kaikkien puolesta, että tämä maakohtaisen raportoinnin kohdalla yrityksen sisäiset siirrot eivät näy. Ja suuryrityksissä ongelmahan ei ole se, että etteivät ole avoimia maakohtaisesti, vaan että me emme tiedä, miten rahavirrat kulkevat yritysten sisällä. Ja siksi, jotta saataisiin enemmän avoimuutta, niin tästä pitäisi keskustella vielä enemmän. Mutta ensimmäinen askel on tällä ehdotuksella tehty. Toiseksi, ja tästä kollega Becker jo puhuikin, on myös kyse siitä, että saadaan eh, hyviä ratkaisuja, jotka toimivat kaikissa jäsenvaltioissa. Ja yhtiöoikeudessa on erilaisia malleja eri jäsenvaltioissa ja luulen, että eh, nyt näillä kompromisseilla olemme astuneet eh, ison askeleen eteenpäin ja siksipä pyytäisin nyt esittelijää, että yhdessä yrittäisimme löytää vielä ratkaisuja, niitä pääsimme yhteiseen tavoitteeseen. Vielä tietä meillä on edessämme, mutta kyllä me sen voimme saavuttaa. Kiitoksia puhemies. Schwab, there is a blue... Edustaja Schwab, Schwab, teille on sininen kortti. Haluatteko vastata? Edustaja Fruntulika, teillä on puheenvuoro. Grazie, presidente. In fact, uh... uh niin, kiitos herra puhemies. Ihan kuten herra Schwab mainitsi puhuessaan pitkän tähtäimen investoinneista ja pitkän aikavälin investointien kannustamisesta. Herra Schwab, oletteko sitä mieltä, että kun tässä nyt edesautetaan pitkäaikaista osakkeen omistusta, niin onko tämä varma tapa sitten edesauttaa myös pitkäaikaisia sijoituksia? Ehkä muitakin tapoja on. Hyvä kollega, kiitoksia tästä kysymyksestä. Kyllä minä olen sitä mieltä, että voidaan sanoa, että meidän täytyy kannustaa ähm, useita sijoittajia, erityisesti mitä tulee bonuksiin, että pidempiaikaista osakkeen omistusta, että se otetaan huomioon. Mitä muita toimenpiteitä voitaisiin tehdä? Siitä varmasti keskustelemme trilogissakin ja siksi en halua nyt sulkea sitä tässä pois. Kiitoksia. Edustaja Jill. Thank you, uh, president. Kiitos, herra puhemies. Mietintö on tärkeä askel eteenpäin, ei ainoastaan osakkeenomistajien oikeuksien parantamisessa, vaan myös veronkierron välttämisessä. Tämä on viimeisin lainsäädännön ydinpaketeista, joka siis liittyy näihin veroasioihin. Kyllä, verotuksen täytyy olla läpinäkyvä, yritysverotuksen täytyy olla läpinäkyvä, jos yritykset noudattavat sääntöjä, niin ei kai verotuksen läpinäkyvyys ole mikään ongelma. Ja minusta maakohtainen raportointi on juuri tapa saavuttaa tämä. Ja se on ryhmäni päätavoite, kuinka taistelemme veronkiertoa vastaan. No mikä on sitten suurosakeenomistajien äh, kannalta kiinnostava asia? Se on juuri se, että, että johdolla on järkevä veropolitiikka. Ja kollega tässä puhui myös veronkierron välttämisestä. Se on tärkeä asia ja tässä pitää nyt päästä sanoista tekoihin. Me kaikki vaadimme veroasioihin lisää läpinäkyvyyttä. Jos kerran tavallisen kansalaisen pitää tehdä veroilmoitukset ja hyväksyä se, että julkiset palvelut heikentyvät samaan aikaan, kun kansal- monikansalliset yhtiöt maksavat käytännössä erittäin vähän veroja. Lainsäädäntöasioiden valiokunta on tehnyt tähän hyviä muutoksia ja toivon, että tässä nyt todella muutkin kuin minä voivat tälle antaa tuen ja hyväksyä tai äänestää puolesta huomenna. Edustaja Buuda, kiitoksia puhemies. Tämä on hyvä alku tälle mietinnölle. Talouden vahvistaminen, se täytyy olla Euro- komission tärkeä tavoite, mm, tavoitteena olemassa olevien työpaikkojen vahvistaminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä EUn kilpailukyvyn vahvistaminen. Tänään me puhumme siitä, tietää yhä enemmän, mitä eurooppalaiset yhtenäismarkkinat tarkoittavat. Ähm, ja tarkoituksena on saada aikaan lainsäädäntöä, joka on harmonisointua ja avoimuutta ympäri Eurooppaa. Tarvitaan yhteisiä adekvaatteja standardeja ähm, yrityksen vastuun kannalta. Äh, tästä on hyötyä sekä yrityksille että jäsenvaltioille. Samanaikaisesti on tärkeää löytää tasapaino sen välillä, että helpotetaan osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä, myöskin luottamuksellisuutta ja tietosuojaa täytyy huomioida. Lisäksi tarvitaan avoimuutta, mitä tulee johdon palkitsemiseen. Haluaisin tässä korostaa sitä, että arvostan sitä, että tällaiset lainsäädäntöpuitteet EU-ssa eivät saa ehkäistä osakkeenomistajien oikeuksia pörssiyhteydessä yhtiössä päättää omasta ähm, palkitsemispolitiikassaan, liiketoimintamallissaan. Ähm, äh, Osakenomistajien osallistuminen on erittäin tärkeä osa äh, yhtiön vastuussa ja tällä tavoin voidaan varmistaa myös tehokas hallinto. Kiitoksia. Edustaja Negrescu. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä, äh, työstään. Tämä on erittäin hyvin rakennettu mietintö ja se kuvastaa jurivaliokunnan näkemyksiä. Tämä äh, luo avoimuutta, mitä tulee pörssiyhtiöihin Euroopassa ja mitä tulee yritysten äh, vastuuseen. Tässä on selkeä näkemys yhteisösijoittajien ja ähm, työntekijöiden osallistumisesta. Mm, ja lisäksi tässä huomioidaan äh, myöskin äh, veronkierto. Tässä kansalaiset ja viranomaiset voivat nähdä, äh, kuinka ja miten suuret yritykset maksavat ähm, verojaan. Tämä on erittäin tärkeä väline, jotta voidaan vastustaa veronkiertoa e, ja verosuunnittelua. Ja Euroopan parlamentissa me voimme nyt tarjota reaalisen äh, ratkaisun, jotta voidaan välttää sellaisia äh, skandaaleja kuten LuxLeaks, joka äh, vaikuttaa Euroopan unioniin ja sen liiketoiminnan luotettavuuteen. Kiitoksia. Next colleague for the floor. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Herra Bentsen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä puollan osakkeenomistajien toimintayrityksessä Totta kai osakkeenomistajana pitää olla sitoutunut kaikkiin päätöksiin. Tämä komission alkuperäinen ehdotus direktiiviä ajattelen, se haluaa mennä vieläkin pidemmälle. Ja meillä, meillä oli uhkana tulla liian jäykkä malli, koska halutaan tehdä kansallisia ratkaisuja osakkeenomistajille. Me haluamme taata osakkeenomistajille sen, etteivät he etteivät he estä yrityksiä edesauttamasta kasvua. Meidän pitää pyrkiä siihen, ettei tässä supisteta yritysten kilpailukykyä parlamentissa me voimme löytää neuvotteluteitse ratkaisun neuvoston kanssa. Haluaisin myöskin korostaa, että minä, taist, minä, puolustan, veronkier minä puolustan veronkierron vastaista taistelua. Mm, Olemme sitä mieltä, että tässä direktiivissä meidän pitäisi säilyttää tämä suuntaus ei tässä ole niinkään verotuksesta kysymys, vaan osakkeenomistajien sitoutumisesta. Siinä pitää puhua, verotuksesta pitää puhua ennen verolainsäädännöstä. Tässä pitää antaa paremmat poitteet siihen, että osakkeenomistajat voivat paremmin sitoutua tähän toimintaan. Thank you. Now. Kiitos. Seuraavaksi yksi minuutti, herra Tang. Voi hetkinen, anteeksi. Anteeksi, teille olisi sininen kortti. Hyväksyttekö sen, herra Mentsen? Olkaa hyvä. 30 sekuntia kysymykselle. Øh, øh, Minä olisin halunnut kysyä herra Bensonilta, eikö olisi pitäisi olla varma, että pitää olla yritysten välistä rehellistä, lojaalia, kilp- reilua kilpailua. Eikö se olisi tärkeää, että meillä olisi avoimuustakeet, jotta voitaisiin välttää nimenomaan veronkiertoa yritysten välillä? Tämä, tässä mietinnössä on hyvin tärkeä osa annettu verotukselle. Kuunteletteko te Bensenia ja mitä te ajattelette tästä? Jeg kan sige, at det jeg nævnte i min tale var, at jeg synes faktisk, at det er... Itse asiassa mielestäni on riittävästi avoimuutta. Kyllä avoimuus tässä kohtaa riittää. Minä kannatan maakohtaista raportointia, mutta meillä tulee kuitenkin olemaan aika paljon muitakin direktiivejä. Mistä tässä nyt on kysymys? Tässä on kyse osakkeenomistajien oikeudesta. Ja ei silloin pitäisi niin paljon puhua verotuksesta. Ei tässä lähdetä luettelemaan kaikkia aloitteita joka kerta. Kiitos. Thank you. Our... Kiitos. Ja seuraavaksi herra Tang, yksi minuutti. Kiitos, arvoisa puhemies. Niin, Lux League osoitti, mitä kaikkea läpinäkyvyys voi tuoda mukanaan. Ja tässä on tärkeää, kuten tässä mietinnössäkin tehdään, että veron kiertoa ja veron välttämistä siihen puututaan. LuxLeaks oli tässä hyvä ennakkotapaus. Me tarvitsemme lisää tietoa, muuten läpinäkyvyys ei merkitse mitään. Tällainen maakohtainen raportointi on oleellista tämän tiedon toimittamiseksi ja välittämiseksi. Tärkeää on, että palkitseminen on reilua. Palkitsemisjärjestelmien tulee olla reiluja ja jos meillä ei ole tästä mitään tietoa, niin silloin emme voi sitä arvioida. Näin ollen on hyvin tärkeää, että palkitsemisista raportoidaan. Avoimuus on keskeistä, mutta voidaan mennä vielä pidemmälle. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä siitä, että he ovat saaneet jo aika paljon aikaan läpinäkyvyyden suhteen tähän mennessä. Kiitos. Sitten herra Pirinski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Minä uskon, että meillä on yksi asia tai piirre, joka tässä mietinnössä on voimakkaasti ja se pitäisi tunnistaa. Nimittäin, että se antaa ähm, kannustimet vastuulliselle yrityksen hallinnoinnille. Kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät osakkeen omistajien oikeuteen, myöskin selkeään raportointiin, joka tulee, mitä tulee palkitsemiseen, mutta myös kustannukseen ja voittoihin. Tämä maakohtainen raportointi, kaiken tämän tavoitteena on saada uudenlaista yritysvastuuta aikaiseksi, jossa yritysten kannustimet siirtyvät pois lyhytnäköisyydestä, vaan mennään todellakin siihen, että palvellaan pitkäaikaisten osakkeenomistajien ja yhteiskunnan etua. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Jos nyt olen oikeassa. Anteeksi, yksi minuutti, Rova Rosier. Yksi minuutti. Merci, madame la Kiitos, rouva puhemies. Hyvät kollegat, yksi sana riittää tämän mietinnön vastaanottamiseksi. Bravo. Bravo Koferaatille loistavasta työstä tästä direktiivistä osakkeenomistajien oikeudesta. Tässä on tehty todella edistyksellinen teksti, jossa voidaan kannustaa long, pitkäaikaista investointia ja yritystoiminnan avoimuutta. Jos ajatellaan enemmistöosakkaita, niin maakohtainen raportointi antaa mahdollisuuden lopultakin paikantaa nämä verooptimoinnit. Monikansalliset joutuvat tästä lähtien ilmoittamaan aivan avoimesti kussakin maassa maksamassa verot, niin myös veroparatiiseissa, jotta kansalaiset ja viranomaiset voivat nähdä, missä he to- ne todella maksavat maksavat veroja. Tämä huolimatta siitä, että jotkut oikeistokollegat tässä salissa pyrkivät poistamaan nämä avoimuustoimenpiteet. Jos ajatellaan LuxLeakin skandaalin laajuutta, jos halutaan tukea pk-yrityksiä, työllisyyttä, ne, he, jotka ovat kavaksimeroja, jos haluamme e, ystää suuria yrityksiä veronkierrosta miljardeja summia, silloin meidän täytyy tukea tätä voi mutta Toivottavasti voimme tukea suureen enemmistöön tässä salissa huomenna, jotta me SD-ryhmänä saamme voiton. Minä toivon, että tämä yhteisö näyttää, että nyt on hyvä aika osoittaa näistä toimenpiteitä kansalaisille, jäsenvaltioille. Kiitos puhemies. Minutes. Kiitos. Olen pahoillani, ylitette puheaikanne. Sitten seuraava puhuja, yksi minuutti, herra Kofur. Kiitos, rouva puhemies. Jos me puhumme hyvinvointivaltiosta ja sen toiminnasta, sinun toiminnan pitää olla avointa. Se maksaa rahaa, me maksamme veroina tämän rahan, mutta joillekin yrityksille tämä on kestänyt liian kauan. On ollut liian helppo välttää maksuja veroina veropetos, veronkierto, veron välttäminen, kaikista näistä on tullut jo todellista kilpailua yrityksissä, eh, Investo- riskiinvestointeja eh, ovat vaikuttaneet siihen, että maat ja alueet ovat vaipuneet kriisiin. Meidän pitää antaa todellista arvoa kasvulle ja tämän direktiivin myötä voimme arvioida sitä, miten me pystymme taistelemaan vastuuttomia sijoittavia vastaan. Meidän pitää todella äh, toteuttaa tämä mietintö maakohtaisesti, jotta voimme todellakin paikantaa ne rahoitusvirrat, missä yritykset todella maksavat veroja, missä ne ansaitsevat rahaa, missä ne maksavat veroja ja välttää veroparatiiseja. Bravo Sergio, bravo Akmisan Juri, bravo. Yksi minuutti, Rova Gomez. Niin, kiitos. Äh, tästä mietinnöstä. Edustaja Koferaati on tehnyt hyvän tekstin, jossa vahvistetaan osakkeen omistajien oikeuksia ja niiden tahojen, jotka haluavat taistella veronkiertoa ja veron välttämistä ja korruptiota vastaan. On tärkeää, että taistelemme näitä asioita vastaan, jottei äh, LuxLeaksin paljastamat asiat enää toistu. Tämä on tärkeää eurooppalaisen projektin uskottavuuden suhteen ja myös kehittyvissä maissa. On tärkeää, että ainoastaan veroviranomaiset eivät hoida näitä asioita, vaan mekin puutumme tähän. On selvää, että veroviranomaisilla ei veron tai vyönkiristyspolitiikan takia ole välttämättä resursseja puuttua näihin asioihin ja varsinkaan julka, julkistaa tällaisia äh, maakohtaisia raportteja. On tärkeää, että näistä raportointivaateista tehdään pakollisia, jotta saadaan tietoa kaikilta toimialoilta. Kiitos ja seuraava puhuja. Edustaja Dodds. Many elements. Kiitoksia. Tässä äh, mietinnössä on useita hyviä elementtejä, mutta minä haluaisin myöskin keskittyä maakohtaiseen raportointiin. Kuten kollegat ovat sanoneet, että tämä vaatisi suurilta monikansallisilta yrityksiltä, että ne kertoisivat henkilöstökannastaan, liikevaihdostaan ja maksetusta verosta kaikissa ähm, EU-valtioissa äh, tämän raportoinnin täytyy olla julkista ensinnäkin, koska osakkeenomistajat ja muut sijoittajat tietävät tämän, äh, tarvitsevat tämän tiedon voitakseen tehdä päätöksiä, kuten monet ovat minulle sanoneet toiseksi, koska se on meidän oikeutemme kansalaisina ja kuluttajina saada perustietoa yritysten toiminnasta omissa maissamme. Kolmanneksi, koska äh, suuri enemmistö yrityksistä jo nyt antaa nämä tiedot, koska äh, ne toimivat vain yhdessä valtiossa ja sitten me tarvitsemme nämä tiedot tiedot, jotta akateemikot, e, toimittajat ja kansalaisjärjestöt sekä veroviranomaiset voivat nähdä väärinkäytökset. Otetaan e, vaari tästä mahdollisuudesta ja tehdään tilanteesta parempi osakkeenomistajille, kansalaisille ja ähm, muille. Kiitos kollegat. Catch the Eye-listalla on aika monta nimeä, joten puhaltakaamme kaikki yhteen hiileen. Äh, en annan puheenvuoron Rova Julianille ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Minä tuen direktiivin muutoksia, jotta saataisiin enemmän vielä osakkeenomistajia pitkäaikaisesti äh, sitoutumaan. Ja tärkeää on, että tiedot julkistetaan niissä maissa, joissa verot maksetaan – ja tässä Monikansalliset yhtiöt ovat etulyöntiasemassa, koska ne pystyvät viemään tulonsa veroparatiiseihin. Jos yritysten pitäisi julkistaa enemmän tietoja, tämä edesauttaisi kilpailua mitä enemmän tietoja julkistetaan, niin sitä paremmin myös sijoittajat saavat tietoa, mihin kannattaa sijoittaa. Monikansalliset yritykset, jotka haluavat Euroopassa työskennellä, hyötyvät Euroopan vero verotustilanteesta tällä hetkellä. Näin ollen läpinäkyvyyttä täytyy saada lisää. Direktiivi auttaa osaltaan sijoittajatoimintojen elvyttämistä. Kiitos. Ja sitten eh, seuraava edustaja. Kiitoksia puhemies. Minä, eh, avoimuus eh, on säästöjen vaaliminen on erittäin tärkeää taloudellisissa uudistuksissa. Tässä on otettu esiin yhtiön ja osakkeenomistajan vaikea suhde. On varmistettava luottamus talous markkinoita ja yrityksiä kohtaan. Tässä va- osakkeenomistajat ovat ottaneet riskejä. Otetaan huomioon esimerkiksi se, että yritykset eivät ole riittävästi ilmoittaneet tietoja. Tällainen selkeyden puute siirtää sijoitus, tekee sijoituksista lyhytnäköisiä ja tällä tavoin ei rahoiteta yrityksiä. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tomačović. Dobro prepoznaje potrebu za većom transparentnošću u poslovanju trgovačkih društva. Kiitos arvoisa puhemies. Me tarvitsemme lisää läpinäkyvyyttä listatuiden, listattujen yhtiöiden kohdalla, mutta en ole ihan varma, saavutetaanko tätä tavoitetta mietinnön sisältämien toimenpiteiden avulla, kun tässä pyritään osakkeenomistajien pitkäaikaista vaikuttamista lisätä. Tärkeää on, että osakkeenomistajat osallistuvat enemmän, se on selvää, näin myös yrityksiä voidaan johtaa paremmin. Minusta tietojen jako ja osakkeenomistajien identiteetin jakaminen, sen ei pitäisi kyllä olla mahdollista ilman, että kaikki muutkin osakkeenomistajat tukevat tätä ehdotusta. Ja tärkeää on, että tässä ei luoda liikaa hallinnollista taakkaa, vaan että luodaan hyvä liiketoimintaympäristö, vähennetään veroja ja vähennetään markkinasääntelyä. Kiitos sitten edustaja Jakovic. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća nema nikakve dvojbe da je ova rasprava Kiitoksia. aivan eh, Tämä eh, kriisi, joka meillä on, eh, käynnissä, on aivan selvää, että tarvitsemme uudenlaista sääntelyä, kun puhutaan osakkeenomistajista ja yrityksistä, joita minä haluaisin tukea tätä mietintöä ja erityisesti kun huomataan nämä kompromissitarkistukset, joihin ollaan päästy, koska olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme osakkeenomistajien tunnistamista kaikissa listatuissa yrityksissä, tarvitsemme myös avoimuutta, koska tämä takaa paljon paremman tilanteen kun ajatellaan veronkiertoa ja veropetoksia, kaikkia näitä asioita, joista olemme kuulleet viimeisten vuosien aikana. Uskon myös, että maakohtainen raportointi on hyödyllistä, koska meillä on erilaisia kokemuksia ja yritämme saada aikaan synergioita tämällä toiminnalla. Kiitoksia. Kiitos edustaja Vigas. Kiitos puhemies. Halutaan parantaa osakkeenomistajien roolia yrityksen päätöksenteossa tämän direktiivin avulla. Tässä nimenomaan, jos, halutaan, jos puhutaan yrityksistä, jotka haluavat parantaa voittoa lyhyellä aikavälillä. Tämä direktiivi on vähän paradoksaalinen, koska siinä ei oteta huomioon se, että nimenomaan osakkeenomistajat hyötyvät eniten lyhyen aikavälin tuotosta, kuten voidaan nähdä näin on voitu nähdä useissa esille tulleissa konflikteissa. Tässä ei pystytä takaamaan osakkeenomistajien täydellistä sitoutumista. Tässä direktiivissä tulee nimenomaan päinvastainen kysymys esille. Ratkaisu yritysten hallinnointiin pitkällä aikavälillä ja samalla halutaan taata verotuksellinen avoimuus. Se toteutetaan palkansaajien liittäminen päätöksentekoon. Scholtes pred približno petnajstimi leti bi take določbe in taki predlogi verjetno. viidentoista vuoden ajan tällaiset ehdotukset ovat koeneet, kokeneet vastustusta. Tänä päivänä tilanne on toinen, koska takana on nyt kokemukset talouskriisistä, LuxLeaks tapaus ja sitten veroparatiisit. Ja kaikki nämä ovat vakuuttaneet kansalaiset siitä, että yritysten johdon täytyy olla entistä läpinäkyvämpää ja että monikansallisiin yhtiöihin täytyy saada paljon parempi näkyvyys. Työtä täytyy tehdä avoimesti ja raportteja pitää julkaista kannattavuudesta ja tuloksista ja niin edelleen. Näin voidaan lisätä kansalaisten luottamusta yrityksiä kohtaan. Jos tämä johtaa hyvin tuloksiin, kuten komissio ehdottaa, niin sitten voimme toivoa, että tulevaisuudessa ei ole sellaisia toimijoita, jotka toimisivat näiden sääntöjen vastaisesti. Tätä voimme toimia. Kiitoksia hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Tämässä mietinnössä eh, ehdotetaan, että osakkeenomistajat eh, saavat enemmän vaikutusvaltaa Mm, lisäksi äh, ehdotetaan ylimääräisiä äänioikeuksia, verokannustimia ja lojallisuusosinkoja äh, pitkäaikaisille osakkeenomistajille. Ranskassa äh, oli tämä Florange-laki, erityisen toinen osa, jossa halutaan vahvistaa osakkeenomistajien vaikutusvaltaa palkkitsemisjärjestelmässä ja annetaan kaksinkertaisia äänioikeuksia. Ranskasta kritisoidaan kovasti, myös muualta kritisoidaan sitä. Sanotaan, että kaksinkertaiset äänioikeudet edu, auttavat vahvoja osakkeenomistajia. Ranskassa tämä on valtio ja haittaavat vähemmistöosakkaita. Tämä on asia, joka on varmasti otettava vakavasti. On eräs myönteinenkin asia, jota halusin korostaa maakohtainen raportointi. Kiitos. Seuraavaksi herra Kelly. Kiitos, arvoisa puhemies. Selvä on, että tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan, mutta emme ole vielä saavuttaneet tavoitettamme. Esimerkiksi muutamia positiivisia kohtia mainitakseni voisin todeta, että tässä pyritään houkuttelemaan sijoituksia yrityksiin ja sitä, että osakkeenomistajat todella sitoutuvat yritykseen. Usein tehdään kyllä sijoitus johonkin yritykseen, mutta sitten yritys hylätään. On tärkeää, että yritys saa jatkuvaa tukea pääomasijoittajilta. Ja tämä myös antaa kannustimia yrityksille, että ne maksavat veronsa asianmukaisesti ja noudattavat sääntöjä. Ja on selvää, että tässä keskustelussa esitetyt kommentit tulee ottaa huomioon. Äh, esimerkiksi se, että maakohtainen raportointi ei välttämättä vielä riitä tavoitteiden saavuttamiseksi. On tärkeää, että komissio kuuntelee parlamentin ääntä ja suhtautuu siihen vakavasti. Kiitos sitten herra Tselitsa, joka ei näköjään ole täällä, joten annan puheenvuoron minuutiksi herra Marajasille. Η έκθεση Κομφεράτη δίνει έμφαση σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα... Tässä Κομφεράτιν mietinnössä korostan kahta asiaa. Ensinnäkin yrityksen sosiaalinen ulottuvuus. Tämä on erittäin tärkeä asia erityisesti tämänpäiväisessä tilanteessa, jossa meillä on valtaisa kriisi ja miljoonia työttömiä. Ja sitten toinen painopistealue on avoimuus. Se on tärkeää yritykselle Avoimuus eri yrityksen suhteessa sen osakkeenomistajiin, avoimuus siitä, kuka on osakkeenomistaja ja myöskin suhteessa yrityksen johdon ja osakkeenomistajien välillä. Globalisaation ajalla täytyy kysyä seuraavaa, miksi ylipäätänsä investoidaan yrityksiin, mistä nuo määrärahat tulevat, onko kyse itse yrityksestä vai onko kyse rahanpesusta vai veronkierrosta tai veron välttämisestä. Ja minne suuryritykset ylipäätänsä maksavat veronsa ja mikä rooli työntekijöillä on näissä yrityksissä. Heillä pitäisi olla tärkeä rooli. Kiitos. Seuraavaksi komission edustaja Jurova. Kiitos arvoisat Euroopan parlamentin edustajat. Haluaisin ottaa kantaa tähän maakohtaiseen raportointiin ja haluaisin puhua hyvin selkein sanoin. Olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka ilmaisivat tarpeen suuremmalle läpinäkyvyydelle verotuksen suhteen. Tämä on myös komission tavoite. Me pyrimme tällä tavoin torjumaan veron kiertoa ja veron välttämistä. Komissio on kyllä maakohtaisen raportoinnin kannalla, mutta tätä asiaa pitää lähestyä toisella lainsäädäntöehdotuksella. Direktiivi osakkeenomistajien oikeuksista on siis tämä, ja me teemme aktiivisesti työtä uuden lainsäädännön säätämiseksi, jossa nimenomaan pyritään takaamaan täydellinen verojen läpinäkyvyys. Tällä hetkellä työstämme analyysejä ja tämän avulla pyrimme tekemään selväksi muun muassa sen, ettemme vahingossakaan lisää hallinnollista taakkaa, vaan että nimenomaan lisäämme verotuksen läpinäkyvyyttä mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja sellaisella, joka johtaisi parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Tähän tarvitaan vielä hieman aikaa ja kuten sanoin, niin vaikutusten arvioinnin arvioidaan valmistuvan ensi keväänä. Tämä on komission tilanne tällä hetkellä. Haluaisin kiittää teitä myös hyvästä keskustelusta. Monet olivat sitä mieltä, että kyseessä on direktiivi, joka voi edesauttaa kilpailukykyä ja talouskasvua. Se on hyvä näkökulma. Haluaisin kiittää teitä kaikkia näkemyksistänne ja luotan teidän tukeenne myös tulevissa työskentelyissä ja äänestyksessä. Kiitos arvoisa komission jäsen ja viimeiseksi annan puheenvuoron kaksi minuuttia edustaja Koferaatille arvoisa Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat puhuneet ei vain siitä, miten, mitä he ovat sanoneet, vaan siitä, miten he ovat sanoneet sen. Tämä työ, eh, jota me olemme tehneet, on ollut hyvin pitkällistä ja vaikea, ja se on luonut tämän myönteisen eh, ilmapiirin, jossa on yritetty löytää eh, teknisesti parhain ratkaisu erittäin hyvässä yhteistyön hengessä. Se ei ollut itsestään selvää, ja tässä haluaisin kiittää kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän hyvästä tahdostaan ja älykkyydestään ja myöskin kollegoita, jotka ovat täällä salissa. Meidän tavoitteemme on se, joka löytyy myöskin komission ehdotuksesta. Me olemme sitä vahvistaneet ja tukeneet. Se, että meillä on toisaalta kannustin sijoittajille, jotka katsovat yritystä paikkana, joka luo hyvinvointia eikä keinottelukohteena. Ja Siksipä tämä on myönteinen valinta, jota pitäisi tukea. Toisaalta me tarvitsemme avoimuutta, sen ovat kaikki sanoneet avoimuutta, petosten torjumiseen, laittomuuden torjumiseen, avoimuutta myös, jotta voitaisiin torjua veronkiertoa ja veron välttämistä. Verojen maksaminen on velvollisuus, vaikka se onkin kaikille uhraus. Se on yksittäiselle kansalaiselle yhtä lailla uhraus kuin yritykselle mutta se mitä äh, maksetaan veroina, sitä äh, käytetään uudelleen, äh, käytetään esimerkiksi sosiaalipolitiikassa. Siksi se on mm, tärkeä teko, mutta se on sitä vain, jos kaikki osallistuvat siihen. Haluaisin vielä sanoa jotain maakohtaisen raportoinnista ja sanon tämän erityisesti komissiolle ja komission jäsenellä. Kailin mietintö, joka hyväksyimme maaliskuussa tässä parlamentissa, pyydettiin, että maakohtainen raportointi käynnistettäisiin tämän tarkastusdirektiivin saman aikaisella uudistamisella. Tämä on nyt oikea paikka ottaa esiin tämä uudistus. Me työstämme tätä Tämä On oikea asia aloittaa tästä. Kiitoksia. And thank you to our rapporteur. Kiitos esittelijälle, hyvät kollegat.